Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir würden... Hyvät kollegat, nyt voimme pikkuhiljaa aloitella. Hinsitzen bitte, Mund halten, danke. No niin, hiljaisuutta salliin. Näin voin avata tämänpäiväisen kokouksemme. Tänään tutustumme tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen vuoden 2013 osalta. Toivotan tilintarkastustuomioistuimen presidentin ähm, Silva Kalleiran tänne tervetulleeksi. Muutama tiedotusasia ensin. Esityslistan olette saaneet äh, sähköpostitse niin kuin yleensäkin ja kerron uusista asioista tähän liittyen. Eri kielisinä olette tämän saaneet ja meillä on kokous tänään kello 18.30 saakka. Me Caldera totesi, että huominen päivä on hankala, mitä tulee tänne taloon pääsemiseen, ja tulemme nämä tiedot virittämään eteenpäin pääsihteeristölle. Internetin kautta voi myöskin seurata tätä kokousta, ja kohta kolme esityslistalla 70, 30, 16, kokousten päivämäärät. Ja tämän päivän loppuun saakka teillä on mahdollisuus esittää kommentteja, muuten nämä katsotaan hyväksytyiksi. Ja sitten esityslistan kohta neljä. Toimin itse esittelijänä tässä asiassa ja tulen esittelijän roolissa myöskin puheenvuoron käyttämään. Ja pahoittelen äh, komission varapuheenjohtajan Georg Kievan nimissä. Tänään on kollegion ensimmäinen kokous, joten hän ei ennen puolta kymmentä ehdi tänään tänne paikalle, mutta sitten hän tulee puheenvuoron saamaan ja tulemme ajatuksen hänenkin kanssaan vaihtamaan lämpimästi tervetuloa tilintarkastustuomioistuimen presidentille De Silva Caldeiralle ja myöskin muille. On hienoa, että pääsitte tänne ja on tärkeää keskustella tästä asiasta täällä tänään. Olkaa hyvä, herra presidentti. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulla on kunnia esitellä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2013 Euroopan parlamentin äh, talousarvovalvontavaliokunnalle. tarkastustuomioistuin julkistaa kertomuksensa hyvin merkittävällä hetkellä muutosten keskellä. Parlamentissa ja tässä valiokunnassa on uusia kasvoja ja uusia kasvoja on myös komissiossa tästä viikosta lähtien kun ajatellaan Euroopan unionin varainhoitoa, niin uudet menoohjelmat ja varainhoitosäännöt on nyt saatu päätetyksi kaudelle 14.20. Ne on nyt asianmukaisesti pantava täytäntöön ja alettava niitä soveltaa. Vaikkakin pahin talouskriisissä on kenties jo takana, niin rajallisia taloudellisia resursseja on edelleenkin käytettävä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi. Tilintarkastustuomioistuin laatii parhaillaan yleiskatsausta varanhoitoon kohdistusta riskeistä. Meillähän on tästä pitkä kokemus ja valiokunnassa on mahdollisuus perehtyä asiaan huolellisesti. Tämän vuoden vuosikertomus EUn talousarviosta on sellainen, että Otamme siinä opiksi monista asioista vuodelta 2013. Nämä ovat hyödyllisiä, kun vastaamme haasteisiin kaudella 2014-2020. Arvoisat valiokunnan jäsenet, uuden menokauden alussa meidän kertomuksemme toteaa, että EUn varainhoito ei vielä ollut riittävän hyvää kaiken kaikkiaan. EU käyttää budjettinsa, budjettimäärärahansa, mutta edelleenkin on huomattavasti parantamisen varaa siinä, kuinka näitä varoja käytetään. EUn varojen hallinnoijia pyydetään totta kai hyödyntämään kaikki käytettävissä olevat resurssit, mutta tämän lisäksi pitää noudattaa sääntöjä ja on päästävä tuloksiin kansalaisten näkökulmasta täytyy myös olla tilivelvollinen kaikista näistä kolmesta tavoitteesta. Rahojen käytöstä, sääntöjen noudattamisesta ja siitä, että saadaan ne tulokset, joihin on pyritty. Totta kai tämä vaatii tasapainottelua, vaikeaa tasapainottelua. Tänä vuonna vuosikertomuksemme varoittelee niistä vaaroista, joita syntyy, jos kaikkiin kolmeen aspektiin ei samanaikaisesti kiinnitetä riittävästi huomiota. Kuinka hyvin sitten EUn tasolla ja kansallisella tasolla varanhoidon valvojat onnistuivat vuonna 2013. Ja mitä meidän tulisi ottaa opiksi, kun ajatellaan EUn varainkäyttöä, aivan niin kuin kertomuksessa toteamme, maksut 2013 olivat lähestulkoon 99 prosenttia käytettävissä olleista enimmäismääristä. Kaiken kaikkiaan EU käytti yli 148 miljardia euroa. Määrä on suurempi kuin määrä, jonka 18 jäsenvaltiota 28 käyttää joka vuosi. Ja tämä muodostaa noin 290 euroa jokaista EUn kansalaista kohti. kaksituhatta kolmetoista maksuina on maksettu miljoonille viljelijöille, pienyrityksille, julkisille elimille, yksityishenkilöille ja organisaatioille eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa. Kertomuksessa me toteamme, että tapahtumat oli kirjattu oikein ja selvitetty kansainvälisiä suoriteperusteisen kirjanpidon sääntöjä noudattaen. Näin on itse asiassa toimittu jo ohjelma kauden alusta alkaen vuodesta 2007. Toisin sanoen olemme antaneet puhtaan tarkastuslausunnon komission laatimien varanhoitovuoden 2013 EUn tilien luotettavuudesta. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman varoituksen sanan kahdesta ongelmasta, jotka liittyvät EUn käteisvirtojen hallintaan. Tässä tietysti ajattelemme tulevia vuosia. Ensinnäkin korkeasta maksujen määrästä huolimatta tileillä näkyy maksamatta olevia taloudellisia sitoumuksia ja tämä kasvu jatkui myös vuonna 2013. Vuoden lopussa edelleenkin oli 322 miljardia euroa näitä äh, äh, maksuja ja luku todennäköisesti nousee Eli 2014 talousarvio sisältää enemmän sitoumuksia kuin maksuja. Nämä roikkumaan jääneet taloudelliset sitoumukset muodostavat erityisen huolenaiheen. Ensimmäistä kertaa äh, enimmäismäärät on nyt äh, säädetty pysymään vakaina useiden vuosien ajan. Tässä yhteydessä on tärkeää ennakoida EU-ohjelmien mahdolliset rahoitusvajeet. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin on jälleen suosittanut muun muassa että komissio laatisi pitkän aikavälin kassavirtaennusteen. Toiseksi huomattava määrä EUn varoja on jo ohjattu rahoitusjärjestelyvälineisiin. Komissio aikaa jatkossa hyödyntää näitä enenevissä määrin. Rahoitusjärjestelyvälineeseen ohjattujen EUn varojen avulla tuetaan hankeinvestointeja, lainojen muodossa, takausten tai pääomasijoitusten muodossa. Kuitenkin komission tuoreimmat luvut syyskuulta 2013 osoittavat, että vain 47 prosenttia, 37 prosenttia 8,4 miljardista eurosta, jotka oli ohjattu kaudelle 2007-2012, on todella maksettu lopullisille edunsaajille. Jos katsotte kertomustamme, niin tässä havaitsette lievän lisäyksen 37-47 prosenttiin, vaikkakin varoja oli lisätty 8-14 miljardiin. Lisäksi nämä välineet ovat hyvin monimutkaisia ja niiden osalta on vaikea antaa täsmällistä selvitystä. Julkisen valvonnan osuus on näin ollen erityisen haastava. Tilintarkastustuomioistuin näin ollen suosittaakin, että komissio varmistaisi, että EUn talousarviosta tällaisiin välineisiin suunnattava rahoitus vastaa tosiallisia kassavirtotarpeita ja että varojen käytöstä annetaan asianmukainen selvitys. Arvoisat valiokunnan jäsenet, EUn talousarvio tulee käytettyä. Jälleen kerran meidän tilintarkastuksestamme käy selväksi, että suuri osa varainkäytöstä ei tapahdu sääntöjen mukaisesti Aivan niin kuin perussopimus määrää, me suoritamme vuotuisen tarkastuksemme niin, että voimme esittää EUn tilien luotettavuudesta tarkastuslausuman, joka kattaa myös tilien perustana olevien toimien asianmukaisuuden. Aivan niin kuin aiempinakin vuosina tällä ohjelmakaudella tuomioistuin toteaa, että varainhoitovuoden 2013 tulot ovat sääntöjen mukaisia, niin ikään taloudelliset sitoumukset ovat sääntöjen mukaisia, mutta maksujen virhetaso on kuitenkin olennainen. Teemme nämä johtopäätökset lähinnä testaamalla tulo- ja menotapahtumista poimittuja edustavia otoksia. Tämän tarkastustavan avulla pystymme myös laatimaan luotettavia arvioita maksujen kokonaisvirhetasosta talousarvion eri menoaloilla. 2013 arvioimme, että maksujen kokonaisvirhetaso on 4,7 prosenttia verrattuna vuoteen 4,8 prosenttiin vuonna 2012. Kuten tiedätte, arvioitu virhetaso on ylittänyt niin sanotun olennaisuusrajan kaikkina vuosina, joiden osalta olemme tarkastaneet EUn tilejä. Vuonna 2013 menojen virhetaso oli olennainen lähes kaikilla aloilla. Ainoan poikkeuksen muodosti ne 10,6 miljardia euroa, jotka EU käyttää omaan hallintoonsa. Tarkastustuloksemme osoittavat myös, että virheitä ilmenee paitsi kaikilla toimintamenojen aloilla, myös kaikkialla, missä EUn varoja käytetään. Näin ollen Arvioitu virhetaso on korkeampi niillä aloilla, joilla varojen hallinnointi on jaettu komission ja jäsenvaltioiden kesken. 2013 arvioitu virhetaso oli 5,2 prosenttia näiden varojen osalta ja muilla aloilla, joita suoraan hallinnoidaan komissiosta, luku on 3,7 prosenttia. 2012 vuoden tapaan virhealhemmat menoalat olivat aluepolitiikka sekä maaseudun kehittäminen. Lisäksi tulokset ilmentävät, että sisäisen valvonnan menettelyillä on ratkaiseva merkitys. Tuomme kertomuksessamme esille tarkastamimme tapahtumien osalta, että komissio ja kansalliset viranomaiset ryhtyivät korjaaviin toimiin havaitsemiensa virheiden suhteen. Jos näitä toimia ei olisi toteutettu, tilintarkastustuomioistuimen arvioima kokonaisvirhetaso olisi ollut huomattavasti korkeampi, 6,3 prosenttia eikä suinkaan 4,7 prosenttia. Tämä osoittaa, että korjaavat toimet ovat tehokkaita ja voivat myös estää virhetason nousua. Aivan niin kuin edellisinä vuosina kansalliset viranomaiset omasivat tiedot, joiden perusteella olisivat voineet havaita ja korjata monet havaitut virheet ennen kuin kulut ilmoitettiin komissiolle. Arvioimme esimerkiksi, että maaseudun kehittämisen alalla näin olisi voitu vähentää virhetasoa 2 prosenttiin 6,7 prosentista. Olisi päästy olennaisuusrajalle. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi pyrittävä vähentämään EU-varojen käyttöön maassaan liittyviä virheitä. Niiden olisi myös pyrittävä parantamaan valvontajärjestelmiensä toiminnasta antamiensa tietojen laatua. Vaikkakaan tuomioistuimen tehtävä ei ole riippumattomana tarkastajana kompensoida sääntöjen noudattamattomuudesta johtuvia virheitä. Meidän tehtävämme on todeta, saammeko realistisen kuvan menotilanteesta. Aivan niin kuin tilintarkastuskertomuksessa toteamme, tarkastustulokset osoittavat, että komissio kenties aliarvioi tosiasialliset riskinalaiset määrät. Jos komissio ja jäsenvaltiot haluavat alentaa virhetasoja huomattavasti, niiden on annettava parempia tietoja menoihin liittyvistä virheistä ja toteuttamistaan korjaavista toimista. Olennaisinta kuitenkin on, että ne puuttuvat ongelman ytimeen. Kertomuksessamme tuodaan esille, minkä tyyppisiin virheisiin kansallisten viranomaisten olisi kiinnitettävä huomiota. Annamme tästä tyypillisiä esimerkkejä kertomuksessamme. Esimerkiksi yritys haki pk-yritykselle tarkoitettua tukea, vaikka se oli itse asiassa osa isompaa yritystä erään lentoasemahankkeen hallinnoijat tekivät olemassa olevaan julkiseen hankintasopimukseen liittyvän lisäsopimuksen antamatta muille yrityksille mahdollisuutta tarjouksen esittämiseen. Ja viljelijä haki tukea nurmialueelle, joka oli todellisessa pensaikon tai puuston peittämään. Nämä esimerkit osoittavat virheiden keskeisiä lähteitä. Esimerkiksi tukeen oikeuttamattomien kulujen, hankkeiden, toimien tai edunsaajien ilmoittaminen, julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vakavat rikkomiset – ja maatalousmaan pinta-alan virheelliset ilmoitukset. EUn ja kansallisella tasolla varainhoidosta vastaavien tahojen olisi keskityttävä ensisijaisesti estämään ja sen jälkeen havaitsemaan ja korjaamaan virheet, joita ilmenee edellä mainituista syistä varanhoidosta vastaavien tahon olisi pidettävä mielessä, että tukikelpoisuusehtojen täyttäminen ja hankintasääntöjen noudattaminen ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä varmistamaan, että EUn varoja käytetään tehokkaasti ja vaikuttavasti toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista silmällä pitäen. Arvoisat jäsenet, kaudella 2007-2013 EUn varojen hallinnoijat keskittyivät ensisijaisesti tarpeeseen saada käytettävissä olevat varat käytettyä toiseksi sääntöjen noudattamiseen ja vasta kolmanneksi ja varsin rajallisessa määrin he keskittyivät tulosten ja vaikutusten saavuttamiseen. Tämä kuvastaa EUn budjettihallintojärjestelyjen perustavanlaatuista piirrettä. Jäsenvaltioiden ja EUn tasolla toimilla viranomaisilla on merkittävä paine saada varat käytettyä, koska muutoin he saattavat menettää kyseisen rahoituksen. Niillä ei kuitenkaan ole vastaavia kannustimia, joiden ansiosta varoilla saadaan aikaiseksi tuloksia. Näin ollen EUn ja kansallisen tason hallintojärjestelmät perustuvat tulosten saavuttamisen sijasta lähinnä siihen, että käytettävissä olevat taloudelliset resurssit saadaan hyödynnettyä ja rahoituksen ehtona olevien sääntöjen noudattaminen varmistetaan. Tähän on tultava muutos, jos tuloksellisuutta halutaan merkittävästi parantaa. Vuosikertomuksen luku 10 tarjoaa lukuisia esimerkkejä. Ja tämän lisäksi meillä on 19 erityiskertomusta vuodelta 2013, jotka osoittavat, että lisäämällä tulospainotteisuutta voidaan esittää, edistää tuloksellisuutta. Tilintarkastustuomioistuin suhtautui myönteisesti komission aloitteisiin, jotka koskevat tuloksellisuuden kulttuurin edistämistä. Edellytyksenä on, että EUn ja kansallisella tasolla sitoudutaan aidosti saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset rajallisten taloudellisten resurssien avulla. On myös oleellista, että tuloksellisuutta edistetään oikeiden kannustimien avulla. Kertomuksessamme me tuomme esille, että suoritusvaraus voi olla tässä yhteydessä merkittävässä asemassa. Kuitenkin me varoitamme, että Mikäli suoritusvarauksen avulla on tarkoitus luoda jäsenvaltioille vaikuttava taloudellinen kannustin, tarkoituksenmukaisia tulostavoitteista on tarpeen sopia ennalta. On lisäksi toimitettava luotettavia tietoja siitä, miten tulostavoitteiden saavuttamisessa edistytään. Painostamme niin ikään sitä, että paremmat tiedot saavutetuista tuloksista ovat ennakkoehto sille, että EUn tasolla kyetään varmistamaan, että tilivelvollisuus toimii. Viime vuosina on tapahtunut huomattavaa kehitystä. Raportoinnissa erityisesti on otettu käyttöön vuosittaiset arviointikertomukset komissiossa. Tuomioistuin on kuitenkin sillä kannalla, että kehystä on edelleen parannettava. Näin on erityisesti siksi, että järjestelmä on liian hajanainen. Sen yhteydessä ei myöskään arvioida riittävissä määrin tärkeitä osa-alueita, kuten lisäarvoa tai sitä, kuinka 2020 strategiatavoitteen tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Niin kuin alussa totesin, kyse ei ole siitä, että valitaan sen välillä, että käytetäänkö varat. Anteeksi, tässä jäi puheesta yksi sivu väliin. Otetaanpa taaksepäin. Eli jotta saamme tämän toteutetuksi, niin esitämme kolme suositusta komissiolle. Ensinnäkin Komission olisi seurat, seuraava varainhoitoasetuksen tarkistuksen yhteydessä ehdotettava yhtenäisempää tuloksellisuuden raportointijärjestelmää. Toiseksi komission olisi vuotuisessa arviointikertomuksessa esitettävä yhteenveto Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamisen edistymisestä ja kehitettävä järjestelyjään jotka koskevat vastuunottamista EUn varainkäytön avulla edistettävistä toimintapoliittisista saavutuksista. Arvoisa puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, nyt saan puheeni päätökseen. EUn budjettihallintoa voisi ja pitäisi parantaa. Kuten puheeni alussa totesin, kyse ei ole valinnasta varojen käytön, sääntöjen noudattamisen ja tulosten saavuttamisen välillä. Kyse on näiden kaikkien kolmen osa-alueen samanaikaisesta toteuttamisesta. Kyse on myös siitä, että EUn talousarvosta tehdään hallinnoitavampi. Tavoitteet ovat selkeämpiä ja varainkäytöjärjestelyt yksinkertaisempia. Nämä ovat keskeisiä asioita, joita olemme ottaneet opiksi varanhoitokaudelta 2007-2013. Nämä löytyvät myös katsauksesta maatalous- ja kohesioalan menoihin, jonka olemme tänään julkaisseet. Toivon, että olen osoittanut teille varanhoitokertomuksen kautta sen, että tilintarkastustuomioistuin on täysimääräisesti sitoutunut tukemaan tarkastustyönsä avulla sekä parlamenttia, jäsenvaltiota että neuvostoa, että EUn varoja parhaalla mahdollisella tavalla käytetään EUn kansalaisten oikeutettujen odotusten mukaisesti. Kiitos. Kiitos äh, presidentti. Esittelijänä minulla oli se eh, hyöty, että eh, ehdin jo edellisenä päivänä tutustua tähän esitykseen. Ja haluaisin tässä vaiheessa lämpimästi onnitella teitä ja koko tiimiämme, tiimiänne. Ja on hyvä, että tällä asiaa tarkastelemme. Näin saimme myöskin hyviä seikkoja kuulla. Eikä tämä asiakirja liity pelkästään tähän vuosikertomukseen ja sen tiivistelmään, vaan myös nämä maakohtaiset suositukset liittyen viimeisimpään vastuuvapautuksen ja sitten maaseutu- ja kohesiokysymykset ja kulut 2007-2013. Eli tällainen yleiskatsaus, mitä tulee talousarvion soveltamisen tällä kaudella. Ja näistä myöskin teille lämpimät kiitokset. Näin pääsemme lähemmäksi tavoitteita sen suhteen, että eh, aina voidaan palata tärkeimpiin tapahtumiin menneidenkin vuosien eh, osalta. Ja tämä liittyy ilman muuta vastuuvapauskysymykseen myöskin. Ja haluaisin lämpimästi kiittää teitä siitä, että olette huomioineet myös parlamentin esittämät toiveet ja näin omalta osaltanne helpotatte myös meidän töitämme. Ja herra Atui, eh, olette täällä meillä nyt varajäsenenä, budjettivaliokunnan puheenjohtaja, tervetuloa teillekin. Ja ennen kuin komission varapuheenjohtaja Georgi vaihtii paikalle esittelijänä muutama sananen tästä vuosikertomuksesta. 4.7 lähdetään siitä liikkeelle. 4.7 ei vielä mahdollista sitä, että voisimme sanoa, että viime vuosien suuntaus, eli että epäsäännönmukaisuuksia olisi enemmän, eli että nyt tämä olisi saatu pysäytettyä. Tässä ollaan melko lähellä lukuja. Viime vuoden osalta 4.8 tuolloin. 4.7 epäsäännönmukaiset tarkoittaa melkein 7 miljardia euroa. Ei mikään ihan pikkusumma. Ja tässä myöskin eh, korjaukset on huomioitu ja tilastuomioistuin on nyt nämä myös määrällisesti esittänyt tänä vuonna, esittänyt siis tietyn arvon näille ja todennut, että korjausten arvo on 1,6 prosenttia, eli noin 2,3 miljardia euroa. Ja jos näitä korjauksia vertoo tähän 4,7 prosenttiin, päädytään kaiken kaikkiaan epäsäännön osalta 6,3, noin 9,4 miljardin euroon. Eli 6,4 on melko huomattava osuus, kun ymmärrämme, mistä täytäntöönpano-osuuksista tästä on ylipäätään kyse ja siksi 6.3 on luku, jota on tarkasteltava lähemmin. Ei lähde, voi lähteä liikkeelle vain tästä luvusta 4.7. Ja vielä asiakirjaan hetkoseksi, nythän saimme sen tässä nähdä ensimmäistä kertaa. Se osoittaa sen, että ongelmaisimmat maat, Kreikka, Romania ja Italia, Ähm, hankalimmin ovat hyödyntäneet varoja myöskin, ja tätä asiaa on tarkasteltava lähemmin, katsottava, äh, minkä tyyppisiä varojen äh, hyödyntämisongelmia on näissä jäsenmaissa. 2013 vuoden osalta äh, maiden järjestys hieman muuttui. Mitä tulee virheasteisiin, alueellisesti Slovakia on nyt kärjessä, Natsekki, e UK, Espanja, ja Belgiaa sitten maataloudesta puhuttaessa Romania, Bulgaria, Portugalia, Kreikka kärjessä. Vanhoja tuttuja, mutta uusiakin on tullut mukaan. Me Puheenjohtaja, haluaisin tietää, mistä asiakirjasta puhutte, kun tätä asiakirjaa ei ole meille. Meille sitä ei ole annettu. Siis te puhutte siis vuotuisesta kertomuksesta, missä se on, koska tämän valiokunnan jäsenet, koordinaattorit ainakaan me emme ole saaneet tätä asiakirjaa. Voisimmeko me saada sen, jotta voisimme eh, seurata sitä, mistä te olette puhumassa. Tämäkin asiakohta ratkeaa, eli tämä yhteenvetoasiakirja. Jäsenille varmasti se on jaettu. Löytyy myös salin perältä. Eli hyödyntäkää olemassa olevia asiakirjoja ihmeessä. Tämä tietysti pätee kaikkiin. Eli asiakirjat ovat täällä saatavilla eh, lokerikoissa ja eh, jos sieltä ne tyhjenevät, niin muualtakin ne voi vielä löytää. Ja nyt toivottaisin tervetulleeksi varapuheenjohtaja Thank you liebe Kollegin, liebe Kollegen, Hyvät kollegat, jatkan tästä saman tien eteenpäin. Eli asiakirjat ovat kaikkien saatavilla. Niihin on mahdollisuus tutustua. No rauhoittaanpas nyt täällä salissa, niin päästään eteenpäin asian käsittelyssä. Kiitos, kiitos. Ja nyt sitten eh, muutaman hankalan kysymyksen ratkaisujen tarkasteluun. Tintarstumistumme kertomus tuo ilmi sen, että jäsenmaiden hallin virkakoneistoa on parannettava ja takarajaksi on esitetty toukokuu ja tässä on tällainen surullinen eh, vuosipäivä käsillä sillä jäsenmaiden tiedot osoittavat sen että varojen käyttöä ei hoideta vastuuntuntoisesti ja tässä eh, voidaan myöskin eh, käyttää sanaa tietojen salailu virheasteet ovat osoittautuneet noususuuntaisiksi 64 tapauksessa ja virheasteet esimerkiksi maataloudessa ja maatalouden kehityksessä ovat 6,7 prosenttia huolestuttava lukumäärä ja vastuuvapauskäsittelyn yhteydessä tätä on tarkasteltava lähemmin ja sitten pääosasto, maatalouden pääosasto toteaisi, että maaseudun kehityksen osalta luku olisi 5,2. Tätä suhtaan on tarkasteltava. Ja sitten 2,8 olisi prosenttiosuus silloin, kun puhutaan aluekehityksestä, mutta sitten ähm, tilintarkastustuomioistuin esittää ihan eri lukuja kuin mitä pääosasto itse on esittänyt. Ja tähän epäsuhtaan on kiinnitettävä huomiota. Ja on hyvä, että esimerkkejä nostettiin esiin, koska niiden osalta ymmärrämme sen, että jäsenmaiden todellakin eh, on tarkasteltava näitä kysymyksiä. Esimerkiksi tietyissä hankkeissa on mahdollista saada eh, Euroopan tasoisista toimista parempaa palkkaa kuin kansallisesti ja tämä saattaa johtaa epäjohdonmukaisuuksiin, mutta tärkeää on, että nämä epäsuhdat huomioidaan. Ja sitten aluerahastot, aluekehitysrahastot, herra Caldeira, olisi hyvä, jos voisitte vielä hieman tätä seikkaa täsmentää, mitä valtion tukiin tulee onko eh, sattumaa, että tässäkin on päädytty eh, epätasapainon tai mm, epäluotettaviin eh, tietoihin. Ja sitten mitä tulee laatukysymyksen paikan päällä, on tärkeä asia myöskin. Olen kymmenen vuotta toiminut tässä valiokunnassa ja aina tämä aihe on ollut esillä. Ja mitä hyötyä saadaan jatkokoulutusseminaareista ja muista, jos tilanne ei muutu? nyt jo 20 kerran kuulimme, että yleensä puhutaan aina näistä samoista viranomaista, kun virheasteista puhutaan. Eli nämä samat nimet löytyvät top 10 listalta aina vain uudelleen ja uudelleen. Ja tämä vastuuvapausmenettelyn yhteydessä tulee nousemaan esiin myöskin. Ja ilman muuta eturistiriita asia on yksi ongelma tässä. Se, estää eh, tilanteen korjaamisen. Silloin kun virhe havaitaan, se tulee korjata, mutta silloin on taisteltava sitten hankerahoituksen puolesta. Ja on selvää, että monesti eh, kuvan tulevat mukaan varsin kokeneet alue- ja paikallistason poliitikot ja eh, hallintoviranomaisen tilanne saattaa muodostua niin hankalaksi, että hän helpommin sitten katsoo asioita hieman sormien läpi. Ja jos näiden korjaus menettelyn osalta ei onnistuta näihin tavoitteisiin pääsemään esimerkiksi työllisyyden ja kestävän kasvun osalta. Ainoastaan tästä on se hyöty, että eh, varoja hyödynnettäisiin paremmin, mutta varsinaisia muutoksia ei täten saada aikaan ja tämän nämä kuluneet vuodetkin ovat osoittaneet. Ja siksi on tärkeää, että me tarkastelemme näitä rahoituskorjauskysymyksiä ja ymmärrämme sen, että ne eivät mikään ihmelääke ole, vaan ainoastaan äh, vaikuttavat siihen, että ei tarvitse näitä maksuja hoitaa kahteen otteeseen, eli ensin äh, jäsenmaassa ja sitä kautta sitten komissiolla. Tämä asia on ollut esillä moneen otteeseen. Eli tämä on Akilen kantapää edelleenkin ja on tarkasteltava tähän liittyviä ehdotuksia ja itsekin tulen näitä miettimään ja laatimaan, joita sitten voidaan kommentoida. Tilintarkastustuomioistuin nostaa tässä kertomuksen esiin tärkeitä ongelmia, esimerkiksi rahoitusvälineiden tilanne ja EU-joukkolainat. Tähän liittyy kaksi kysymystä, jotka eivät välttämättä ole suorassa yhteydessä keskenään. Ensinnäkin eh, pankkien väliset yhteydet, ne saavat eh, varoja ja näin oma eh, tilanne paranee ja loppukäyttäjät eivät hyödy tilanteesta, sillä vain vajaa puolet maksetuista määristä sitten päätyy loppukäyttäjälle. Itse esittelijänä olen kiinnittänyt huomiota tähän asiaan. Ja tämä oli nimenomaan se tilanne, jolta haluttiin välttyä. Ja tärkeää on, että tarkastelemme lähemmin sitä, missä todellinen ongelma rahoitusvälineeseen liittyen piilee. Ja tärkeää olisi, jos tilintarkastustuomioistuin voisi vielä kommentoida tätä asiaa, nimenomaan sitä, miksi olemassa olevien sääntöjen myötä tätä ongelmaa ei onnistuta hoitamaan. Johtuuko se siitä, että sääntöjä ei ole tarpeeksi vai siitä, että niistä ei pidetä kiinni? Tätä on tarkasteltava. Ja sitten rahoitusvälineisiin liittyy myöskin tietty eh, peruskysymys. EU maksaa suurempia ja suurempia osuuksia hankkeista, 50-75 prosenttia ja loput sitten eh, eh, joklainen kautta. Eli osallistujien aste on varsin alhainen. EU maksaa aina suurempia ja suurempia osuuksia ja olisi hyvä saada kokonaiskuva siitä, <clears throat> kuinka suuri määrä hankkeista on sellaisia, että voidaan puhua ihan puhtaista EU-hankkeista, vaikka yhteisrahoituksesta olisikin kyse. Ja uuden parlamentin vastuuvapautus, siihen viitattiin, ja se on yleensä tällainen ihan erityisluontainen mekanismi Ja yleensähän <clears throat> komissio kantaa vastuun, mutta uusi Euroopan parlamentti, sen on ensin muotouduttava kunnolla. Ja uskon, että tästä lausunnosta tulee olemaan kaikilla asiassa hyötyä. Kun vuonna 2004 ensimmäistä vastuuvapausesitystä olin tarkastelemassa, tuolloin ei esitetty ensimmäistäkään tarkistusta ehdotuksen, mutta enää en tietysti uskalla uneksiakaan näistä ajoista mutta tämä oli osoitus siitä, ettei näitä kysymyksiä suinkaan ole helppo hoitaa. Ja Hyvänä pidän sitä, että nyt myöskin äh, työvaliokunta puheenjohtajassa tarkastelee näitä kysymyksiä. Äh, Muokan hoitaa kysymyksiä Lavajora äh, tutkimuksesta Nika ja sitten Scholtes kehitysvaliokunnasta. Eli näistäkin valiokunnista saadaan kommentteja mitä vastuuvapautuskysymykseen tulee. Ja uskoisin, että meidän tulee hyödyntää olemassa olevat mahdollisuudet myöskin tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja hyvä puheenjohtaja, mitä tulee erityiskertomuksen jonka myötä on mahdollista saada nopeaa tietoa eh, virheistä. Olisiko mahdollista lyhentää näitä tai ehkä luopua näistä? Tällä tavalla epävirallisia teitä komissio voisi selventää asioita ja sitten säästettäisiin aikaa voitaisiin eh, korvata tämä ristiriitainen menettely jonkinlaisella järkevämmällä menettelyllä. Mutta Lopuksi omalta osaltani haluaisin valiokunnan nimissä lämpimästi kiittää teitä ja toivottaa tervetulleeksi vielä komission varapuheenjohtajan Georgievan tässä vaiheessa. Olkaa hyvä. Nyt on teidän vuoronne käyttää puheenvuoro. Uh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos rouva esittelijä. Presidentti Caldera, arvoisat valiokunnan jäsenet ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä edustan komissiota vastuuvapausmenettelystä vastaavana jäsenenä ja haluan aloittaa toteamalla, että olen täysin tietoinen haastavasta tehtävästä, joka edessä on, ja otan sen vastaan täydestä sydämestäni. Kuten puheenjohtaja Juncker sanoi puheessaan parlamentille äskettäin, Eurooppa on menettänyt uskottavuuttaan ja luottamusta, jota se nauttii kansalaisten piirissä, meidän on pikaisesti rakentaa nämä uudestaan. Meille komissiolle tämä on ensisijainen, tärkeä, vastuullinen tehtävä ja vastuuvapausmenettely, menettely, joka mahdollistaa parlamentille arvioida ja puhua komission varojen hallinnosta on hyvin arvokas asia tässä yhteydessä. Kertomus, joka täällä on esitelty tänään, minä itse asiassa käytin Eili Sillan herra Caldera lukien tätä kertomusta. Se koskee vuotta 2013, joka oli edellisen rahoituspuitteen viimeinen vuosi. Merkitys, joka on vuodella, joka on rahoituspuitteen viimeinen vuosi, on se, että sijoittaa huipputason maksatus, maksatusten, maksatusten määrään, joka oli 148 miljardia euroa. Tämä on erityinen haaste toimeenpanossa ja rahoitusvalvonnan osalta. Me olemme tieto, kiitollisia siitä mutkikasta tehtävästä, jonka kattavasta tehtävästä, jonka komis, valiku, tuomioistuin jälleen on tehnyt. Haluan kiittää herra Calderaa ja henkilöitä, jotka ovat työskennelleet hänen kanssaan. Me pidämme hyvänä havaintoja ja suostuksia, jotka tässä kertomuksessa on mainittu. Ja vain muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta me olemme niistä yhtä mieltä ja otamme rakentavana panoksena, jolla autetaan komissiota siinä, että parannetaan yhteisen tavoitteiden mukaisesti rahoitushallintoa. Vaikka tänä vuonna hyvin todennäköisesti virheaste on edelleenkin tämän olennaisuusrajan 2 prosenttia yläpuolella. 20 vuotta on tästä on jo puhuttu mutta minusta tuomioistuimen havainnot osoittavat, että viime vuoden trendit, jotka liittyvät siihen, että virheaste olisi kasvanut, on pysähtynyt. Ja toivon, että tässä tapahtuu nyt myöskin kehitys suuntaan niin, että tämä todennäköinen virhetaso, joka on siis 4,7 prosenttia nyt, on jo alhaisempi verrattuna vuoteen 2012 on 4,8 prosenttia. Ja toivon, että tämä tapahtuu juuri sinä vuonna, jolloin meillä on korkein maksatusten määrä hallinnoitavana. Minä toivon, että tämä on merkki siitä, että komission ponnistelut alkavat nyt kantaa hedelmää. Ja tietysti meidän täytyy jatkaa, meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan näitä ponnisteluja. Olen iloinen siitä, että tilintostuomioistuimen loppuhavainnossa todetaan, että ei ole mitään väriä kommentteja ja että virheaste koskee tuloja ja hannollisia menoja ovat alla olennaisuusajan, joka on 2, 2 prosenttia. Ja oli noin sitä, että komissio on havainnut tiettyjä ongelmia, jotka ovat liittyneet varoitussiirtoihin niillä alueilla, jotka ovat yhteishallinnon puitteissa, nimittäin kohesiopolitiikka ja maatalous, jotka on olennaista, että myöskin jäsenvaltiot kokevat omistajuutta näissä asioissa. Ja tämä on jotakin sellaista, minkä parissa on tehtävä työtä. Kaikilla alueilla sääntöjen mutkikkuus julkisissa hankinnoissa, valtion avussa, avun tuensaannin kelpoisuuden osalta on olemassa tiettyjä riskeitä, riskejä. Meidän pitää harjoittaa enemmän yhteistyötä jäsenvaltion viranomaisten kanssa niin, että on koulutusta ja että asetaan oikeita houkuttimia korjauksille, joita tehdään – oikealla hetkellä silloin, kun kansalaisviranomaiset ovat usein oikeiden tietojen hallinnassa, niin kuin tarkastustoimiston raportissa kertomuksessa osoitetaan. Mitä nyt tulee sitten tekemään näiden korkeiden virheasteen korjaamiseksi jäsenvaltioissa? Ehkäisevien toimien rinnalla, jotka on käyttöön, pyritään myöskin parantamaan hallintoa jäsenvaltioissa, niin tähän sisältyy myöskin se, että saadaan selkeämpiä suuntaviivoja, koulutusta ja kapasiteetin rakentamistoimia. Jos kuitenkin virheitä edelleen tapahtuu korjauksien osalta, komissiolla on velvollisuus, ja komissio on myöskin käyttänyt tätä oikeutta, suojella EUn budjettia käyttämällä näitä korjaavia toimia. Annan tästä joitakin esimerkkejä. Komissio soveltaa tiukkaa keskeytysten ja peru, maksujen keskeytysten ja peruuttamisten politiikkaa heti, kun on havaittavissa selkeyttä suuria vakavia haikkouksia hallinnossa ja valvonnassa komissio lopettaa maksut. Ja ne jatkuvat vasta siinä vaiheessa, kun saatu riittävät osoitukset siitä, että ohjelmat, ongelmat, joita on havaittu, että niihin on täysin tartuttu ja on parannettu tilannetta ja on korjattu sitä järjestelmää, joka alun perinkin on aiheuttanut ongelmat. Tämä edellyttää usein sitä, että komissio käy paikan päällä tarkastamassa tilannetta tai että paikallinen kansallinen tilastoviranomainen käy tarkistamassa tilanteen. Maataloudessa komission jäsenet on vaatinut takaisin varoja jäsenvaltioita kuten tuomioistuin on vaihtunut, tämä on huomattavasti vähentynyt jopa kahdella prosentilla viimeisten viiden vuoden aikana sitä riskiä, joka kohdistuu EUn budjettiin. Ja tämä on tehtävissä vain vuosina alkuperäisen maksun jälkeen. Me pyrimme lyhentämään tätä aikaviivettä. Soveltaen riskipohjaista strategiaamme me olemme toteuttaneet erityisiä tilintostuksia koskeneet erityisiä järjestelmiä ja ovat olleet temaattisia hallinnollisen ja valvontajärjestelmien tutkimiseksi niin, että jäsenvaltiot pystyvät nopeammin havaitsemaan virheitä. Näillä kohdennetuilla ponnisteluilla niiden ansiosta ja myöskin tarkastustoimien ansiosta ja myöskin, näitä on parannettu toimintaa jäsenvaltioissa, on päästy siihen, että komissio on pystynyt vahvistamaan ja puuttumaan kansallisten hallintojärjestelmien heikkouksiin ja johtanut siihen, että myös jäsenvaltiot ovat pystyneet ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Äskettäin julkaistussa tiedotteessa, joka koskee sitä, miten suojellaan EUn budjettia, on mainittu nämä toimenpiteet ottaen huomioon monivuotuisen ulottuvuuden, joka on ohjelmilla, joissa varoja käytetään. Tämä tiedonanto, joka koskee EUn budjettin suojelua, osoittaa, että ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet varmistavat sen, että menot, jotka tapahtuvat niin, että rikotaan sääntöjä, on suljettu eurohoituksen ulkopuolelle. Sen lisäksi monivuotinen luonne, joka on varojen käynnillä, ja se, miten mutkikkaitaan korjaavat menettelyt, merkitsevät sitä, että näitä välttämättä voidaan toteuttaa vasta siinä vaiheessa, kun maksut on toteutettu. Tästä syystä komissio katsoo, että vuotuinen virheaste, jonka tuomioistuin on arvioinut, on nähtävä nähdään kokonaiskorjaavan kapasiteetin puitteissa, joka sisältyy näihin monivuotisiin järjestelmiin. Tästä me tulemme käymään keskustelua tarkastusministeriön kanssa, miten voidaan sovittaa vuosikertomukset siihen, että ohjelmat ovat luonteeltaan useimmat niistä monivuotisia. Vuonna 2013 komissio korjasi tai peri takaisin 3,4 miljardia euroa, mikä edusti 2,3 prosenttia kaikista maksatusta, jotka tulemaan toteutettiin. Viisi vuoden aikana keskimääräinen summa, joka oli korjauksien määrä, oli noin oli 2,9 miljardia euroa, eli 2,2 prosenttia kaikista maksuista. Nämä luvut osoittavat, että suuri osa maksuista, joissa tapahtuu rikkomuksia, ovat sellaisia, että ne voidaan korjata tai pidä ne takaisin viimeistään siinä vaiheessa, kun ohjelmat saadaan päätökseen huomattava osa korja, virheistä saadaan korjattua näillä toimenpiteillä vuonna. Jaksolle 2014-2020 uudet säännöt mahdollistavat sen, että komissio vahvistaa varojen paremman käytön ohjaamista. Ja olisin todella mm, halukas käymään keskustelua tilastonmuutoksen kanssa siitä, miten näitä sääntöjä voidaan panna toimeen niin, että voidaan täysin hyötyä, mahdollisimman hyvin hyötyä niiden toimipanosta. Ensinnäkin yksinkertaistaminen. Yksinkertaiset maksu Mm, vaihtoehdot, jos pyritään vähentämään hallinnosta, kun koskee tuen saajia. Ja niin kuin perustumistoin korostaa vuosikertomuksessaan, tässä tapahtuu enemmän virheitä, joten tätä täytyy seurata hyvin tarkkaan. Ja silloin kun se on mahdollista. Toiseksi harmonisointi, sääntöjen harmonisointi rahastojen välillä, kuten uudet säännöt koskevat keskeyttämistä ja peruuttamista maatalouden osalta, jotka mahdollistavat sen, että voidaan soveltaa samoja hyviä käytänteitä kuin kohesiossa. Kohesion osalta, jotta tilapäismaksut, niissä voi tapahtua 10 prosentin pidätys ennen kuin tilit on hyväksytty. Ja seura vakavissa virheissä ja vajeissa, jotka liittyvät hallintojärjestelmiin, joita komissio tai tilantustumistoon on havainnut, jotka vaikuttavat tileihin, joita, jotka jäsenvaltiot välittävät eteenpäin, koskee kaikkia hallinnon alueita – sitten national declarations at political level. Uh, and I want to... Hallinnolliset ilmoitukset ja vapaaehtoisella tasolla kansalliset ilmoitukset poliisilla tasolla tulemme suosittelemaan julkaisemaan suositukset, jotka ovat lähtöisin toimintavälisestä työryhmästä, joka koskee näitä kansallisia ilmoituksia. Tämä on tiukka tie saada aika enemmän poliittista omistajuutta ja parempaa valvontaa. Se, että yhdistetään näitä keskeytyksiä ja peruutoksia on hyvin tärkeää ajatella nimenomaan sitä, että voidaan jokaisesti parantaa jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmiä. Ja komissio on sitä mieltä, että näiden, näitä välitä tulee käyttää silloin, kun se on välttämätöntä. Sanottuna tämän, uskon, että e, mitä tulee luotettavuuteen ja virheasteisiin, täytyy ottaa enemmän huomioon se kanta, se, miten millaisia haasteita ja vaikeuksia on yhteisessä hallinnoissa. Nämä ovat tavoitteita, joita on helppo tavoittaa. Huolimatta ponnistelusta me pyrimme yksinkertaistamaan politiikkoja. Ne ovat kuitenkin kalliita hallinnoida ja kalliita valvoa. Meidän voivakkaat monivuotiset korjauskapasiteettimme ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot ovat investoineet huomattavasti varoja hallinto- ja valvontajärjestelmissäkin maatalouden alueella hallinnon valvonnan kustannukset ovat arviolta 4 miljardia euroa vuodessa. Jos me kohtaamme haasteita, miten voimme parantaa hallinnon ja valvontajärjestelmien tehokkuutta, mutta tehdä niin, että ei lisätä byrokratian kerroksia ja aiheuttaa lisäkustannuksia, miten saadaan aikaan yksinkertaistamista niin, että on tehokkaampaa valvontaa. Yleisestä vastuuvapaus päätöslausumassa koski vuotta 2012 parlamentti kiinnitti huomiota siten, että on paljon sitovia sitoumuksia, jotka ovat luonteeltaan taloudellisia ja kun puheenjohtaja Barossa ja ennen komissio Semeta liittyen vuoden 2012 vastuuvapaussuosituksiin totesivat, että komissio on sitoutunut panemaan toimeen sellaisia toimia, joilla pyritään alentamaan virheastetta. Ja nyt haluaisin sanoa, että minä täysin olen myöskin sitoutunut tähän samaan eh, tavoitteeseen ja seurata, mitä me teemme. Tulen kertomaan teille sen, miten pitkälle on päästy, mitä on vielä edessä, mikä pitää vielä hoitaa. Kuten mainitsin, eh, vuosi 2013 on vuosi, jolloin budjetin toimenpanoaste on hyvin korkea. Euroopan unionin varojen aste oli edelleenkin vakaasti 155 miljardia. Komission tulee olemaan näiltä osin edelleenkin teidän käytettävissänne ja antaa lisätietoa pyydettäessä. Sitten haluaisin tarttua erittäin tärkeään kysymykseen, joka on tässä tilintarkastuskertomuksessa, nimittäin se, että on tarvetta vahvistaa ponnisteluja nimenomaan suoritusten suorituksellisessa hallinnassa, niin kuin tämäkin valiokunta on kovin äänekkäästi vaatinut. Komissio pyrkii kehittämään voimakasta suorituskulttuuria vahvistaen tehokkuutta kaikilla politiikan alueilla. Ja voin sanoa teille, että minulle tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys. Jos me todellakin pyrimme käyttämään mahdollisimman hyvin veronmaksajien uhrauksia ja saamaan, jotta saisimme myöskin luottamusta kansalaisilta. Joten haluan lyhyesti kertoa teille, mitä me haluamme tehdä tällä alueella. Ensinnäkin monivuotinen rahoituspuite 2014-2020 ja siihen liittyvät rahoitukselliset säännöt, niiden kautta on saatu terve pohja paremmalle varojen käytölle hyvä varojen käyttö ja EUn budjetin suojelu ovat tämän komission prioriteetti. Ja tämä on nähtävissä kaikissa toimiksiantokirjeissä, jotka puheenjohtaja Juncker lähetti uusille komission jäsenille. Uusi ohjelmien sukupolvi jo kiinnittää enemmän huomiota suorituskykyyn ja lisäarvoon, jota kansalaisille on annettava. Avainkehitystä tässä on se, että pitkän tähtäyksen suorituskykytoimenpiteet on selvitetty monivuotiseen rahoituspuitteiseen ja sekundääriseen lainsäädäntöön. Eri asiakirjat ja kumppanuussopimukset, jotka liittyvät monivuotisen rahoituskyvyn puitteeseen, ovat enemmän suorituskykyyn suuntautuneet ovat kolme tärkeää tavoitetta. Niissä on joukko päätavoitteita, jotka ovat yhteydessä Euroopan 2020 tavoitteisiin – ja suoritusvaraus, jonka on 6 prosenttia kohesiopolitiikassa, joka voidaan osoittaa kauden loppupaiheessa, Eli jos toimit paremmin, siitä palkitaan. Indikaattorit, toiseksikin indikaattorit, joilla pyritään seuraavaan edistystä toimenpanossa, virstankivet tavoitteet ja saavutettavat tavoitteet sekä kolmanneksi voimakkaat järjestelyt seuran osalta ja, ja se arviointi sanotaan, että tiedot, jotta saadaan todella, niillä voidaan arvioida lisäarvoja, saadaan tästä kautta EUlle, samoin kuin taloudelle ja yhteiskunnalle. Tähän nyt keskittyisin vielä enemmän, tähän suorituskykyyn painot, suorituskyvyn painottamiseen. Me olemme nyt luomassa liittoutumia komission kesken tärkeimmillä käytön alueilla, niin että tästä tulee todellakin kulmakivi komission työlle. Ennen kaikkea se, että ennakolta asetetaan tavoitteita komission yksi suunnitelmissa ja että johdonmukaisesti saadaan raportointia saavutuksista vuotuisissa toimintakertomuksissa ovat kulmakiviä tällaiselle toiminnalliselle puitteelle. Ja tämä on hyvin tärkeää ajattelen arviointiraportteja, joita vaaditaan myöskin lisäomisopimuksen sopimuksen 18 pohjalta. Toiseksi minä tuen sitä, että luotaisiin toimintavälinen Työryhmä, joka käsittelisi suorituskykyä. Se on jotakin, mitä Euroopan parlamentti on tukenut, ja aion käynnistää tätä koskevan vuoropuhelun sidosryhmien, sidosryhmien kanssa, jotta saadaan äh, aikaan asianmukaiset puitteet mahdollisimman pikaisesti. Kolmanneksi pyrimme edistämään sitä, että pyritään rakentamaan tehokkaita järjestelmiä, jotka koskevat äh, tällaista hallintoa, koska tällainen suorituskyvyn hallintoa toimii vain silloin, kun keskitytään siihen, mikä on todella olennaista. Yksi riski tällaisessa hallintotavassa on se, että mitataan sitä, mikä on helppoa mitata, mutta mikä ei välttämättä ole tärkeintä. Ja haluan sanoa, että me otamme tämän vakavasti. Me teemme yhteistyötä varovaisesti ja haluamme varmistaa sen, että tämä riski ei missään tapauksessa toteutuisi vielä tärkeitä tavoitteita ja to, katsomme, että pitää pyrkiä saamaan tavoitteet. Ja se aikaväli, joka tässä on, on hyvin kriittinen kysymys ennen kaikkea keskustelua tilastosuuden kanssa, koska totta kaikkea raportoida vuosi, vuodelta tileistä ja tuloksista, mutta vaikutusta voidaan arvioida vasta vuosia tämän jälkeen. Ja miten tämä aikaero miten siihen voidaan puuttua, on keskeinen kysymys, jos me haluamme olla menestyksekkäitä. Hallinnointi, arvonta, arviointi ja seuranta puitteet ovat hyvin tärkeitä ja ne ovat tärkeitä myöskin nykyistä rahoituskehystä. Ja vaikutukset voidaan sitten kuitenkin nähdä vuodista 2016-2017 ja ne voidaan täysin vasta todeta vuodesta 2020 eteenpäin, mikä on asia, joka täytyy myöskin ottaa huomioon. Ja sitten vetääkseni yhteen, tuomme havaita, että työtä on paljon edessä siinä, miten tartutaan korkeaan virheasteeseen, ja on paljon työtä niin, että sananakaan suoritus, suorituskulttuuri ja kyky mitata vaikutusta ja me tulemme toimimaan näillä kahdella taholla. Me emme nyt aio uhrata toista toisen hyväksi. Ja haluaisin myöskin luvata teille, että tulen tähän valikuntaan niin usein kuin te, Rova Kreste, haluatte minut kutsua. Tänään valitettavasti on päivä, jolloin on myöskin uuden komission ensimmäinen kokous. Ja minun täytyy pyytää anteeksi sitä, että en voi jäädä tänne loppuun saakka, mutta koska komission kokouksen listassa on kohde, jota varten minun on palattava, mutta tämä ei suinkaan nyt anta, anna viitettä siitä, miten sitoutunut olen harjoittamaan yhteistyötä valiokunnan kanssa. Kiitos. Dank, Frau Kommissarin. Kiitokset, hyvä komission jäsen. Uudet harjat saavat aikaan hyvää jälkeä, kuuluu sanonta Saksassa. Toivotaan, että pitää paikkansa. Näin uskomme, että eh, teette tekin hyvää työtä ja varmasti luotamme hyvään yhteistyöhön kanssanne ja tulemme vielä tapaamaan usean otteeseen. Täällä on puheenvuoro pyyntöä. Lähdetään liikkeelle talousarviovaliokunnan puheenjohtaja Niin, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, kuinka iloinen olen siitä, että valiokuntanne ottaa minut vastaan vierana. Minusta on hyvin tärkeää, että meillä on läheinen luottamuksellinen suhde budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan välillä. Voin yhtyä niihin kommentteihin, jotka osoititte tilintarkastuomioistuimen presidentille. Me saamme arvokkaita tietoja tätä kautta, jotka meidän on otettava huomioon. Parlamentin työ sisältää myös valvontaulottuvuuden, sen, että julkisia varoja käytetään oikein. Tässä mielessä olen solidaarinen sen suuntauksen suhteen, joka huolehtii siitä, että arvioidaan julkisen rahoituksen käyttöä. Kyse on myös siitä, että varmistetaan, että menot todella ovat hyödyllisiä menoja ja että ne tuovat lisäarvoa aivan erityisesti. Arvoisa presidentti, te ja kolleganne tilintarkastustuomioistuimessa tarjoatte meille myös takeita siitä, että kun puhumme EUn varoista ja kohesiovaroista, niin tietyissä tapauksissa ei saa käydä niin, että kun nyt kerran tukia myönnetään, niin ne on välttämättä myös käytettävä. Minua kovasti kiinnosti myös eh, tiedonanto konsolidoidusta tilinpäätöksestä. Aivan erityisesti kiinnitän huomiota rahoitustilanteeseen ja taseeseen. Tämähän on negatiivinen näin, lähestulkoon 46 miljardilla, eli velka tässä liittyy siihen, että maksetaan entisille jäsenille, parlamentin jäsenille eläkerahoja. Eli tämä johtaa 46 miljardin negatiiviseen taseeseen. Ja niin ikään minua kiinnosti äh, rahoitus, sitoumukset, sitoumusmäärärahat, jotka vastaavat lainoja. Ja kun toteamme taseessa nämä lainaerät, niin otetaanko niissä huomioon myös maksamat maksamattomat määrärahat, maksamattomat erät. Presidentti, te totesitte omassa puheenvuorossanne sitä, että on yhä suurempi epäsuhta toisaalta maksujen ja toisaalta sitoumusten välillä. Jo vuodesta 2010 vuodesta lähtien olemme havainneet, että laskuja tulee komissioon, mutta niitä ei välittömästi makseta. Määrärahoja ei eh, ole käytössä ja eh, varat eivät näin ollen ole mobilisoitavissa. Haluaisinkin eh, herra presidentti kysyä, onko tuomioistuin aivan erityisesti ryhtynyt perehtymään tähän problematiikkaan, eli maksamattomiin määrärahoihin. 2010 vuodessa 5 miljardia, 11 miljardia, 2011 lopussa 16 miljardia. 2012 vuoden lopussa, 23 miljardia 2013 vuoden lopussa ja mm, todennäköisesti lähestymiä 30 miljardia 2014 vuoden lopussa. Nyt 2015 budjetissovittelu lähestyy ja 14 tarkistukset budjetin osalta tulevat käsiteltäväksi. Uskon, että nämä maksamattomat määrärahat varmasti painavat kovasti sen suhteen, minkälaisen kannan parlamentti omaksuu suhteessa toiseen budjettiviranomaiseen neuvostoon. Haluaisin kysyä teiltä, herra presidentti, voitteko antaa mitään erityistä valaistusta näistä maksamattomista määrärahoista? Ja olisi äh, hienoa, jos voisitte antaa lisäselkeytystä. Me emme koskaan saa, äh, saa selkeää käsitystä, koska tilanne vaihtelee niin paljon maasta toiseen näiden varojen osalta. Tilintarkastustuomioistuimen panos on hyvin arvokas vielä kerran todettuna ja parlamentti voi käyttää tilintarkastustuomioistuimen huomioita hyväkseen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Sitten koordinaattorit ensinnäkin. EPP, e olkaa hyvä. Uh, thank you, honorable chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja myös sydämelliset kiitokset tilintastumistumien presidentille samoin kuin komission jäsen Georgievalle. Minä aion olla lyhyt sanainen ja käyn lävitse sen, mikä minusta on kaikkein tärkeintä. Aloittaisin herra Calderan kommentista – minä todellakin pidän hyvänä kaikkea, enkä nyt käydä kaikkea lävitse, koska olemme kuulleet useimmat näistä asioista jo vuosien saatossa. Mutta on kaksi asiaa. Toinen niistä on se, että todetaan se tosiasia, että jos komission jäsenvaltiot aikovat vähentää virheasetta huomattavasti, niiden täytyy luoda parempi saadaan parempaa tietoa virheistä, jotka liittyvät varojen käyttöön ja korjaavista toimista. Tämä merkitsee maakohtaista toimintaa. Ja myöskin tämä laatukommentti, joka minusta on erittäin merkittävä, on se, että hallintojärjestelmät EUn ja kansallisella tasolla on luotu pääasiassa olemassa olevien resurssien käyttämiseen ja sääntöjen noudattamiseen, mutta ei kuitenkaan ajatella sitä, mitä varoilla tehdään. Ja tämä saakin minut käyttämään teidän puolenne, Rova Georgieva, on upeaa että te otatte esille tärkeimmät asiat. Sääntöjen yksinkertaistaminen, parempi suorituskyky, enemmän arvoa eurokohtaisesti ja se, että pyritään myöskin mittaan, parantamaan suorituskykyä, niin tämmöisen mittaaminen laadullisesti paranee. Mutta Rova komission jäsen, kun te sanotte, että komissio on pystynyt tarttumaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – tärkeimpiin heikkouksiin ja vahvuuksiin, joita on kansallisissa valvonta- ja kor- hallintajärjestelmissä, ja pystynyt identifioimaan tärkeimmät virheiden syyt, niin että jäsenvaltiot voivat sen tarttua korjaaviin toimiin. Minun täytyy sanoa, että tässä nyt viittaan siihen, mitä mainitsin juuri siitä, mitä herra Caldera sanoi. Me emme ole vielä päässeet näin pitkälle. Jäljellä on vielä tärkeää työtä. Ja minusta tärkein työ, joka meillä kaikilla on tässä salissa, on se, että me katsomme sitä, missä ongelmat ovat. Mainitsin tämän puheen kysymyksessä silloin, kun oli teidän kuulemisenne. Minusta meidän ei tulisi olla liian huolissamme siitä, että nyt mainitaan syylliset. Unohdetaan koko tämä konsepti, että nimetään syyllistä, ei edes puhuta siitä enää. Sen sijaan on tärkeää tarkastella sitä, missä ongelmat ovat, niin että me voimme laadukkaammin mitata suoritusta. Tämä on kehä. Ja lähes kaikki palaset ovat jo olemassa, mutta yksi tai kaksi tärkeää palaa kuitenkin edelleen puuttuu. Ja kuten Rova Gressle äh, esitti aivan oikein kysymyksen, hän puhui siitä, onko lainsäädäntö, ovatko säännöt olemassa, tarvitaanko lisää lainsäädäntöä. Vai onko tämä lainsäädäntö olemassa, mutta me vain emme noudata sitä lainsäädäntöä. Minä olisin taipuvainen ajattelemaan jälkimmäisellä tavalla. Minusta meillä on enemmän kuin tarpeeksi sääntöjä ja lainsäädäntöä, mutta todellinen ongelma on siinä, että me emme käytä niitä välineitä, jotka meillä on. Jos me rakennamme talon, me tiedämme, mitä me tarvitsemme. Me tarvitsemme vasaran ja nauloja ja me käytämme niitä. Ja tämä on se, mitä pitäisi tehdä. En nyt aio tuhlata kaikkea aikaa ja lyhyesti viittaisin tähän maatalous- ja kohesiokatsaukseen, joka koskee tätä yleiskatsausta. Tämä on se paperi, josta minä nyt puhun. Tämä on hyvin mielenkiintoinen paperi, koska minusta me saatamme nyt ehkä nähdä tässä ensimmäiset askeleet, jotka liittyvät tällaiseen ratkaisevaan menettelyyn. Tässä asiakirjassa ne on liitteessä, liitteessä kaksi, meillä viimeinkin on kaikki 28 jäsenvaltiota, mutta tämä on vasta aivan ensimmäinen askel, koska edelleenkin, kun katsomme tätä taulukkoa, voi todeta, että tällä taulukolla me emme edelleenkään pysty rakentamaan taloa, emmekä pysty lyömään nauloja, koska me olemme sokeita rakennusmiehiä. Emme pysty seuraamaan, mihin pitäisi keskittyä, emme me tiedä, mitä meidän oikeastaan pitäisi mitata, jotta me voisimme käyttää veromakseen varoja tehokkaammin. Ja Rova komission jäsen, tämä on yhteinen tavoite meille. Ja tätä minä odotan mielenkiinnolla seuraavien viiden vuoden aikana. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Sender. Kiitokset. Ja sitten Ajala Senda, eh, ST-ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Caldera ja Rovan Georgievaa siitä he ovat paikalla, että meillä on mahdollisuus keskustella heidän kanssaan nyt kun on tämä ensimmäinen ajatusten vaihto. Pyydän anteeksi sitä, että on todellakin totta, että dokumentaatio politiikassa on nyt hiukan sekaisin. On asiakirjoja, jotka on saatu tänä aamuna. Totta on, meillä on asiakirja A, Herra Caldera esitteli asiakirjan A, mutta puhuiko asiakirjasta B, joka aiheutti jonkin tällaista sekannusta. Joten me katsomme asiakirjaa B. Tilastustuomioistuin voisi myöskin esitellä tämän asiakirjan B. Ajattelen tätä yh- kokonaiskatsausta tilintustumistuomioilta, joka koskee jakso vuosta 2007-2013 minusta sanoisin, että pitää suuressa arvossa sitä, että tuosta on myöskin sisältänyt asiakirja, joka antaa tällaisen yleiskatsauksen. Meillä on ollut tiettyjä eh, epäilyksiä, jotka ovat, olleet esillä vuoteen 2006, mutta on tietty kehitetty malli, joka, jos sanoa, miten voidaan yhdistää Euroopan unionin budjetti, joka on nivuotinen budjetti, siihen, missä ovat siis kaikki menot, kaikki sitoumukset, ja miten voidaan saada aikaan dynamiikkaa, joka on kansallisissa budjeteissa, mutta kuitenkin niin, tämä tapahtuu seitsemän vuoden puitteissa, joten varojen käyttö sitten vuonna 2013, joka on no, tiettyjä vaikeuksia, koska on otettu käyttöön näin mutkekas budjetti, siis kun budjetti, jotta saadaan kuitenkin aikaan lopputuloksia. Niin, luvuista. Minusta tämä esitys, joka on tältä vuodelta, joka on tämä vuosikertomus siis. Minä, minusta on kaksi uutta asiaa, jotka huolestuvat menossa vasta. minä ole onkaan mitään uusia asioita, joita me olemme tässä valiokunnassa näitä, että Euroopassa me käytämme varoja emmekä välitä siitä, miten euroja tulee. Mutta nyt, herra äh, rouva puheenjohtaja, meidän on ajateltava pohtia tätä todellakin, koska todellakin, koska on skandaaleja, jotka ovat lehdistössä, että jäsenvaltio kieltäytyy mm, maksamasta sitä, mikä sen pitäisi maksaa Euroopan unionin budjettiin. Ja siis tämän kriisin keskellä on jäsenvaltioita, jotka etkä suostu maksamaan osuuttaan BKT mukaista osuuttaan. Tämä ei ole minun mikään suosikkijärjestelmäni, mutta siis olemassa tällaisia jäsenvaltioita kieltäytyvät, koska, koska, koska muutkin voiko sanoa, että ei katsottu riittävästi sitä, mitä tuloja on totta on, että jos jäsenvaltioiden täytyisi harmonisoida se tapa, jolla tämä budjetti tällaisen kriisin aikana, mm, miten sitä tarkastellaan. No toiseksi, kuten on sanottu aiemmin hyvin herra ensimmäisen unionin historiassa, meillä on budjettimenettely seitsemän vuoden osalta tietäen sitä, millä tavoin me kohtaamme nämä kustannukset. Tämä on huomattava kysymys. Ja me teette, Rova Georgivät, meidän ryhmämme tukee teitä. Kuten aivan oikein täällä puhui budjettivaliokunnan puheenjohtaja, ensimmäisen kerran unionin budjetin osalta on varmaa se, että se mitä me voimme sitoa, ja että mitä me sitota, voimme olla luottavaisia uskollisia sitoumuksillemme ja sanoisin, että ne ovat kaksi elementtiä, jotka ovat kaikkein konkreettisempia. Sitten kysymys, jotka ovat konkreettisia, jotka liittyvät lukuihin ja tendensseihin luvuista. Oli tämän oikeassa, rouva puheenjohtaja. Olemme tilanteessa, jos tämä 4,7 prosenttia on virheaste, joka ei sun kannessa, niin voisimme olla tyytyväisiä. Tässä on tapahtunut parannusta, mutta herra Caldera totesi, on siitä, että on ymmärtää, että vuonna 2013 Euroopan unioni on käyttänyt 290 euroa kansalaista kohti, siis eh, eli tämä on siis se 13,63 euroa henkilössä kohti. Siis meidän ottaa huomioon se, mistä me olemme sitten puhumassa. Ja sitten näistä tendensseistä. On tunnustettava, että tärkein tendenssi kaikissa otsakkeissa on alentuminen. Jos ajatellaan maataloutta 0,1 ja investoin tutkimus jossa on tapahtunut 0,7 lisäys. Tässä en ole suinkaan tyytyväinen. Herra rouva puheenjohtaja, minusta täällä meillä on huolestuttava tendenssi, hyvin huolestuttava. Ja muualla tapahtuu talentumista. Totta kai luvut kokonaisuudessaan ovat hyvin korkeita, mutta alueelliset, jossa, jossa miljardia tässä on tapahtunut alentumista, joten mitä tuli sen tutkimukseen ja, ja ulkosuhteen osalta, voisimme onnitella sitä tapahtunut alentumista, joka on ollut olennaista. Ja sitten on pyritty valistumaan se, että ulkoasiat voidaan hyvin näyttää koko tämä ulkosuhdehallintoa ja siihen liittyviä kysymyksiä. Tästä voimme olla tyytyväisiä. Sitten myönnetään siis kantalaisille antaa sekä hyvät että huonot uutiset. Tämän kriisin keskellä olemme tällaisessa kustantilanteessa, jossa ongelma on tulot, jossa kysymys on siitä, miten rahoitetaan Euroopan unionin budjetti, ajattelen siis suhdetta, joka on tulojen ja menojen välillä. Siis jäsenvaltioiden tulee noudattaa sitä, mihin on, ne ovat sitoutuneet. Tämän täytyyhän minunkin maani, mutta on olemassa yksi maa, joka tällä hetkellä erityisesti on esillä Euroopan lehdistössä. Ja sitten Alden, koordinaattori, olkaa hyvä. Janetski, olkaa hyvä. ECR, e olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On ilo nähdä teidät täällä, hyvä puheenjohtaja myöskin. On hienoa, että tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja komission jäsen ovat paikalla. Te kolmehan muodostatte ikään kuin tällaisen dream, tällaisen dream teamin. Ja toivottavasti voitte vastata niihin haasteisiin, jotka meitä kohtaavat. sillä Euroopan unionin rahoitus ja siihen liittyvät kysymykset ovat varsin hankalassa tilanteessa sikäli, että joskus varoja käytetään noudattamatta olemassa olevia sääntöjä. Tärkeää kuitenkin on käyttää olemassa olevat varat ja pyrkiä ne käyttämään hyvin. Nämä budjettihaasteet kohtavat meitä kaikkia ja on oikein hyvä, että tämän päivässä kokouksessa näistä asioista keskustellaan. Ja on hyvä, että pyritään hyvään yhteistyöhön eh, valiokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen välillä aikaisempina aikoina on nähty varsin eh, monenlaista hankalien aikojen läpi on käyty ja nyt vaikuttaisi siltä, että myöskin komission ja tilintarkastustuomioistuimen välillä on parempaa halukkuutta yhteistyöhön. Jos oikein muistan, niin noin 14 vuotta sitten tilanne oli sellainen, että tilintarkastustuomioistuin oli jälkijunassa ja kuitenkin johti sitten, hän, tai tilintarkastustuomioistuimen tarkastelu tuolloin johti siihen, että tuolloinen komissio joutui eroamaan. Toivottavasti nyt näin ei tule käymään. Eli onnea menestystä uudelle kaudelle komissiossa. Kun nyt tarkastellaan esitettyjä lukuja ja tietoja, kaksipuolikertainen kasvu virheasteessa, se on huolestuttava luku. Ja vaikka vuoden 2013 tilanne näyttää paremmalta kuin vuoden 2012 tilanne, eh, tilanne ei vieläkään ole eh, riittävän hyvä. Näyttää siltä, että tunneli on vielä pitkä ennen kuin eh, varsinaiseen valoon päästään. 332 miljardia, varsin huomattava summa, kun ajatellaan maksamattomia osuuksia. Tämän vuoden talousarviossahan sitoumukset ylittävät maksumäärärahojen osuuden. Ja olisi katsottava ja mietittävä, mitä tehdä tämän epäsuhdan korjaamiseksi ja mitä tehdä sellaisten kulujen osalta, joissa ei noudateta sääntöjä. Ja vielä hieman kommentoisin äskeistä tilintarkastustuomioistuimen presidentin puheenvuoroa tilanne nyt näyttäisi olevan sellainen, että Euroopan komissio, tai sellaisissa tapauksissa, joissa eh, komissio vastaa valvonnasta virheaste alhaisemmaksi kuin silloin, jos eh, valvontavastuu on yhteinen komission ja jäsenmaiden välinen asia. Tällöin on päädytty virhetasoon 5,2 prosenttia. Tämä siis näyttäisi olevan nykyinen tilanne. Ja kun näin on, tuntuisi olevan varsin perusteltua lähteä liikkeelle